Okay, friends, uh, welcome to this meeting. Hyvät ystävät, tervetuloa tähän kokoukseen. Meitä ei ole vielä kovin monta täällä paikalla. Toivottavasti tänne tulee useampia jäseniä. Seuraavan yhteiskokouksen päivämäärä, jossa on siis naisvaliokunta ja työllisyysvaliokunta, on 12. heinäkuuta ja tällöin mietintö hyväksytään, siis se, jota käsittelemme tänään. Tämän sanottua niin voimme mennä suoraan kohtaan neljä esityslistalla. Ja kyseessä on se, että saadaan aikaiseksi työelämän olosuhteet sellaisiksi, että voidaan tasapainottaa työ- ja perheelämä. Eli annan edustaja Blinkovic uutelle SDstä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää. Haluaisin kiittää kollegaani Danukaa siitä, että hän auttoi minua ja haluan niin ikään kiittää kiittää kahta varjoesittelijää ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat tehneet muutosehdotuksia. Tarkistukset osoittavat, että kaikki me olemme huolissamme siitä, että väestön kehitys on se, mikä se on Euroopassa, ja meidän täytyy löytää ratkaisu syntyvyyden parantamiseen. Meidän täytyy myös varmistaa se, että että tarjoamme lastenhoitoa ja että kaikki riippuvaiset hoidosta riippuvaiset henkilöt, olivatpa he vanhuksia tai vammaisia, niin saavat hoidon tai hoivan. Ja on tärkeää, että pystymme yhdistämään työ- ja perheelämään ja jakamaan hoivavastuuta sukupuolten välillä. Olemme saaneet aika useita muutosehdotuksia tähän monilla ryhmillä on eri, eriäviä näkemyksiä siitä, miten tavoitteet voidaan saavuttaa. Jotkut suosivat lainsäädännöllisiä toimia, jotkut ovat taipuvaisia ei-lainsäädännöllisiin toimiin tai niiden suuntaan. No, toki me yritämme löytää hyviä kompromissiratkaisuja ja olen aivan varma siitä, että me löydämme hyviä kompromisseja, koska meillähän on samat tavoitteet kuitenkin. Komissaari Taisen ja Juurova samoin kuin muutkin komission edustajat ovat vakuuttanut meidän valiokunnallemme usean otteeseen, että tämän vuoden loppuun mennessä komissio esittäisi lainsäädäntöpaketin ja myös paketin, joka koostuu ei-lainsäädännöllisistä toimista, jotka liittyvät nimenomaan yksityiselämän ja työelämän yhteensovittamiseen. Me teemme parhaamme voidaksemme löytää sellaisia kompromissiratkaisuja, jotka ottaisivat huomioon niin lainsäädännölliset kuin ei-lainsäädännöllisetkin elementit. Minä henkilökohtaisesti olen iloinen siitä, että olemme saaneet useita tarkistuksia, jotka tukevat myös maksullista tai palkallista isyyslomaa. Tämä on mielestäni hyvä tapa rohkaista isiä jäämään isyyslomalle – Tällä tavalla myös perheen työt jakautuvat tasapuolisemmin miesten ja naisten kesken. Ja tämä varmasti on omiaan myötävaikuttamaan tasapuolisuuteen työmarkkinoille ja myös siihen, että naiset voivat edetä urallaan. Mitä tulee, <clears throat> tai siis odota, uskon, että me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden tulisi nopeuttaa Barcelonan tavoitteiden toteuttamista, eli sitä, että kaikille tulisi tarjota sellaisia lastenhoitopalveluita, jotka, joihin kaikilla on varaa. Tarvitaan myös erilaisia esiopetuslaitoksia. Ähm, aiomme itse esittää tarkistuksia, tarkistuksia, jotka liittyvät nimenomaan vammaisten lasten hoivaan. Me kaikki tiedämme, että yhteiskuntamme ovat ikääntyviä yhteiskuntia ja elinajan odote kasvaa. Ja näistä syistä kollegat ovat esittäneet tarkistuksia vanhustenhoidosta ja siitä, kuinka tärkeää on investoida pitkäaikaishoitoon, sellaiseen, joka on, johon ihmisillä on varaa ja joka on saatavilla. Kollegat ovat tehneet tarkistuksia myös hoivatyöntekijöiden työaikasäädöksiin. On tärkeää, että naisten osalle, Tämä on tärkeää ymmärtää, että naisten osallistuminen työmarkkinoihin on edelleen liian alhaista, ja se meidän täytyy tunnustaa todellakin. Ja siksi pyydänkin, että komissio ja jäsenvaltiot luovat ö, otolliset olosuhteet naisille palata työmarkkinoille. On tärkeää myös se, että miehet jakavat naisten kanssa hoivatöitä ja vastuita niin, että kaikki saavat tasapuoliset mahdollisuudet toimia työmarkkinoilla. Lopuksi haluan korostaa, sitä, että ei ole mitään yhtä yhtenäistä mallia, jonka avulla yksityis- ja perheelämä voidaan yhdistää. Meidän täytyy löytää sellaisia malleja, jotka ottavat huomioon yksilölliset tarpeet, kun halutaan yhdistää yksityiselämä ja työelämä. Meidän tulisi löytää ratkaisuja sekä kansallisella tai Euroopan tasolla. Ja lopuksi, mutta ei vähäisempänä, työnantajien tulisi luoda joustavampia työoloja, työ, työntekijäystävällisempiä työoloja. Ensi viikolla meillä on kaksi kokousta varjoesittelijöiden kanssa näistä kahdesta <clears throat> valiokunnasta, eli tiistaina ja torstaina. Ja uskon, että tuolloin löydämme parhaat mahdolliset ratkaisut. Minä itse olen FEM-valiokunnan esittelijä ja siksi keskityin pikemminkin tasa-arvoasioihin ja kollegani tässä äh, varmastikin esittelee teille muita seikkoja, jotka liittyvät työllisyysvaliokunnan vastuualoihin. Madame Zanoka, the floor is yours. Yes, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja rinnakkaisesittelijää ja meidän tiimeämme ja neuvonantajia ja avustajia. Tässä on tehty oikein rakentavaa työtä, ollaan etsitty yhteisiä ratkaisuja. ja näin toistaa sitä, mitä Vilja juuri sanoi. Mutta ennen kuin menen työllisyysseikkoihin, haluaisin korostaa erästä ongelmaa, joka meillä on ollut. Eli kun saimme tarkistuksia tähän yleisosioon, johdanto-osioon, nämä olivat ihan tähän peruskonseptiin liittyviä ongelmia, jotka liittyvät tähän otsikkoon. En nyt ole tutustunut 23 kielellä tähän otsikoon, mutta minun ymmärtämilläni kielillä on ollut väärin käsitys. Englanniksi sanottiin work-life balance, mutta latvian kielillä sanotaan työ- ja yksityiselämä. Jos siis tätä lähdetään nyt kääntämään. Ja saksan kielellä puhutaan myös samoin käsittein, mutta meidän yleisosiomme ensimmäisessä kohdassa määrittelemme tämän ongelman seuraavalla tavalla, eli osoitetaan, että ammatti, yksityis- ja perheelämän yhteen sovittaminen on taattava perusoikeutena. Me olemme saaneet siis jotain tarkistuksia, jotka poistavat tai jotka jättäisivät tähän vain kaksi näistä kolmesta käsitteestä. Jotkut poliittiset ryhmät haluaisivat jättää perheelämän pois ja toiset poliittiset ryhmät eivät halua tähän yksityiselämää. Joten minä nyt toivon, että tässä jonkunlainen konsensusratkaisu löytyy, jotta kuitenkin tässä tämä erottelu tulee selväksi, et, eli että on toisaalta perheelämä ja yksityiselämä ja ymmärretään, että nämä ovat eri asia, vähän kuin ihmiselämän eri ulottuvuuksia, eikä voida siitä vain jotain poistaa. Eli puhutaan vain jostain ostajasta ja toiset mainitsematta. Eli tässä on tällainen ongelma, koska meillä on tarkistuksia, jotka liittyvät tähän yleisosioon, eli kohtaan yksi ja kohtaan kuusi. Ja minua kiinnostaisi varjoesittelijöiden argumentointi. Ehkä heillä on jotain ajatuksia tässä näiden tarkistusten taustalla. En tiedä, miten tämä onnistuu, mutta me, meillä on tulkkaus käytössämme ja ehkä sen avulla voimme välttyä väärin ymmärryksiltä. Tämän sanottuani niin Meillä on kuitenkin tietysti jonkun verran eri lähestymistapoja, mitä tulee tähän lainsäädäntöehdotukseen. Ensinnäkin tämä vanhempain loma, direktiivi. Tässäkin on vähän erilaista lähestymistapaa olemassa ja Mm, mitä tarkoitetaan sillä, että vanhempainloma isille, mm, sen pitää olla pakollista ja sitä ei saa voida siirtää pois. Ja tässä on tullut tarkistuksia, joissa ymmärrystapa on vähän erilainen ja minä haluaisin pyrkiä tasapainottamaan tätä kysymystä huomioiden sen ajatuksen, että ei voi olla yhtä ainoa ratkaisua kaikille perheille kaikissa jäsenvaltioissa, vaan pitää huomioida myös perinteet ja emmekä me voi tehdä mistään täysin pakollista, kun on kyse näin aroista asioista kuin perheelämä ja vastuunjako työllisyysvaliokuntana me haluaisimme korostaa enemmän tätä sukupuoliaspektia ja sen lisäksi myös pitäisi puhua hoivasta. Ja siitä, että puhuttaisiin hoiva vapaasta hoivavapa-direktiivistä. Tässä on erilaisia lähestymistapoja jossain jäsenvaltioissa. Tällä alalla on lainsäädännössä edistytty jo pitkälle, mutta joissain maissa tämä hoiva työ on ainoastaan pimeää työtä, eikä sitä mitenkään säädellä. Ja sen takia sitä ei ole myöskään sitten sosiaaliturvaa, mitä näille hoivaille tarjottaisiin. Olisi nyt hyvä kuulla varjoesittelijöiden kannat ja ehkä loppupäätelmien yhteydessä voin palata näihin ongelmiin. Kiitos. Kiitos edustaja Sanoka. Kun pääsemme tähän kieli kysymykseen, niin ehkä palaamme vielä alun perin tehtyihin ehdotuksiin ja sitten käydään poliittinen keskustelu tähän asiaan liittyen, sillä varmasti tässä on erilaisia näkökantoja. Teidän käyttämänne sanamuoto tai se sanamuoto, mitä politiikassa käytetään, kyllä on merkittävää, jos ajatellaan sisältöä, mutta tässä kokouksessa tällä hetkellä ei tätä ongelmaa pystytä ratkaisemaan. Ja nyt annan puheen johtamisen hetkeksi eh, naisvaliokunnan puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, señora Usko. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos teille kaikille Ja seuraavana voivat puhua eri poliittisten ryhmien varjoesittelijät. Nyt kun olemme kuulleet tämä kaksi esittelijöiden alkupuheenvuoroa sekä työllisyysvaliokunnasta että naisvaliokunnasta. Minä haluaisin palata vielä tähän otsikkoasiaan. Ei se ole mikään kieliongelma, tämä on aivan selvä. Täällä puhutaan yksityiselämästä, private life. Tämä on otsikkona tässä, mutta poliittisesti on ehkä sellaisia edustajia, jotka haluavat muuttaa tämän otsikon. Tämä on tietysti ymmärrettävä kanta, mutta tämä on kuitenkin poliittinen kannanotto. Kyseessä ei siis ole kielellinen kysymys. Se on hyvin määritelty, eikä oma eh, mietintöjen otsikkoja voi muuttaa. Se on hyväksytty puheenjohtajan kokouksessa tämä on se otsikko, josta on päätetty, eli yhteensovitetaan työ ja yksityis elämä. Jos sitten mietinnön sisällön yhteydessä halutaan viitata myös perheelämän yhteensovittamiseen, niin tietysti tällaisia tarkistuksia voidaan esittää. Mutta haluan kuitenkin korostaa, että otsikko on pidettävä sellaisena kuin se on. Ja nyt varjoesittelijä työllisyysvaliokunnasta, EPPstä, Edustaja Plura saa puheenvuoron. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Minä haluaisin Staff Hedmanin nimissä puhua. Hän on varjoesittelijä tässä kysymyksessä, mutta ei valitettavasti pääse tänään paikalle. Joten hyvät naiset ja herrat, sanoisin, että mietintö ja esitettyjen tarkistusten määrä ja ala osoittavat, että tämä työ- ja yksityiselämän yhdistämiskysymys on suuri kokonaisuus, jota on katsottava monelta eri kantilta. Uskoakseni monet jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota tässä – siihen, että lastenhoitotehtävät ja vastuu on jaettava kahden vanhemman välillä. On tärkeää huolehtia siitä, että molemmat vanhemmat voivat nauttia myönnetystä vanhempainvapaasta. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyvästä päivähoidosta ja esikouluopetuksesta – Tietenkin on tiettyjä sopimuksia, kuten nollatuntisopimuksia ja matala palkkatyöpaikkoja, jotka tekevät vaikeaksi hyvän yksityiselämän ja työelämän yhdistämismahdollisuuden ja perheelämän myös. Ja voi olla, että jotkut eivät hankin lapsia näiden syiden takia – Ja tämä on ongelma siksi, että meillä on jo väestökehitysongelma. Syntyvyys Euroopan unionin jäsenvaltioissa on niin alhaisella tasolla. Haaste, joka syntyy hyvästä työ- ja yksityiselämän yhdistämisestä, on haaste, joka ei liity ainoastaan lastenhoitoon. Kaikilla on kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus elää elämää, joka ei koostu ainoastaan työstä, vaan mukaan mahtuu myös perheelämää, henkilökohtainen kehittyminen, urheileminen, harrastaminen, ystävät. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi myös katsoa sääntöihin, jotka liittyvät työaikaan. Lisäksi pitäisi katsoa työpaikalla sukupuolten välistä tasa-arvoa ja myös elinikäistä oppimista. Lisäksi toivoisin, ettei tässä mietinnössä keskitytä ainoastaan nykyongelmiin ja haasteisiin. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi nähdä nyt myös mahdollisuudet. Esimerkiksi tulisi täysin käyttää uuden teknologian luomia mahdollisuuksia – etätyömahdollisuuksia tai joustavan työajan luomia mahdollisuuksia. Monet esitetyt tarkistukset ovat oikein arvokkaita. Ja ne varmasti sisällytetään kompromissitarkistuksiin, mutta joissain mennään kuitenkin mielestäni vähän turhan pitkälle. Haluaisin korostaa sitä, että vaikka meidän tulisi olla kunnianhimoisia. Ei saisi lähteä protektionismin tielle. Ei saisi liikaa puuttua markkinoiden toimintaan tai tiettyyn toimivaltaan, joka voitaisiin ihan rauhassa jättää sinne jäsenvaltioiden hoidettavaksi. Jotain asioita taas on jo säädelty. Mielestäni meidän tulisi huolehtia siitä, että löydetään kunnolliset ratkaisut ja noudatetaan niitä. Eli katsotaan ensin, että nykylainsäädäntöä noudatetaan ennen kuin lähdetään uusia sääntöjä luomaan. Toivon, että lopulta saamme yhteistyössä kuitenkin hyvän mietinnön. Kiitos. Thank you. Kiitos. Aloitamme nyt puhuja luettelosta. Eli Indigo Galpelts on seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Pidän oikein tärkeänä EPPn varjoesittelijänä naisten asian valiokunnasta. Tämä on tärkeä asia ja on tärkeää tukea työelämän ja pereelämän elämän yhteen sovittamista. Se on yksi EPPn avainasioista. Oli hienoa kuulla esittelijöiden ajatukset, että haluamme puhua yhtenäisellä äänellä tässä asiassa ja etsiä yhteistä kompromissiratkaisua. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe nyt, kun on taloudellinen kriisi ja sen rinnalla demografinen kriisi Euroopan unionissa. Olimme esittäneet tarkistuksia, minä ja muut EPP-läiset, työ- ja perhe elämän väliset konfliktit lähtevät usein työelämästä, koska ollaan joustamattomia ja on perinteisiä työn järjestämistapoja – usein tulee kalliiksi hakeutua töihin, on vaikea liikkua, mutta toisaalta jos ajatellaan esimerkiksi päiväkotien paikkamäärää ja niiden paikkojen puutetta, tai jos lapsilla perheillä on aineellisia puutteita. Kaikki nämä ovat olosuhteita, jotka pitävät yllä tätä konfliktia, joka vaikeuttaa työ, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista. On tärkeää etsiä valoa ja ratkaisuja näihin ongelmiin. Olen samaa mieltä sen EPP-kollegan kanssa, joka sanoi, että emme me halua yhä uusia sääntöjä, sillä välin, kun jätetään panematta täytäntöön olemassa olevat säännöt. Tärkeää on nyt miettiä sitä, miten olemassa olevia sääntöjä voitaisiin paremmin käyttää. On selvää, että 28 jäsenvaltiota ovat kulttuuritaan erilaisia, mutta tämän lisäksi myös naisten asema on erilainen ja naisten elämä on erilainen kunkin naisen elämä ja siksi ei ole mitään yhtä ainoa ratkaisua, vaan tarvitaan erilaisia ratkaisuja eri maissa ja eh, huomioon ottaen näisten elämän tilanne. Emme mekään halua mitään yhtä ainoa EUn lähestymistapaa. Sellaista ei varmasti löydy, sellaista, joka olisi kaikille sopiva. Minä uskon siihen, että kyllä pystymme samanaikaiseksi konsensusratkaisun ensi viikon tiistaina ja torstaina pidettävissä kokouksissa. Ja varmasti on mahdollista myös useissa tapauksissa kansallisessa lainsäädännössä löytää parhaat ratkaisut, jotta voidaan päästä näihin yhteisiin tavoitteisiin. Me todellakin haluamme hyvin nämä yhteiset tavoitteet tässä mietinnössä ilmaista myös jäsenvaltioiden kannalta. Kiitos. Muchas gracias, señora Galpets. Kiitos, edustaja Galpets. Ja sitten SED-ryhmästä edustaja Gentile. Grazie, Kiitoksia molemmille puheenjohtajille. Mielestäni tämä keskustelu edellyttää vielä, tai tämä koko asia edellyttää vielä harkintaa, koska meillä on jonkin verran eroavaisuuksia mielipiteissämme ja meillä on myös jäsenvaltiossa erilaisia kokemuksia. Mitä tarkistukseen tulee, olen äh, ymmärtänyt, että kompromissien aikaansaaminen on tärkeää. Meillä on kuitenkin yhteinen tavoite ja haluan kiittää esittelijää hyvästä työstä. Haluan kiittää häntä siitä, että molemmat valiokunnat ovat halunneet juuri tällä nimenomaisella hetkellä korostaa juuri tätä työtä. Tässä on tehty laadukasta työtä, mutta meidän täytyy vielä ponnistella, jotta voimme luoda otolliset olosuhteet tavoitteidemme toteutumiseen niin, että saamme aikaan, tai siis meidän täytyy peräänkuuluttaa modernia tapaa, pyrkiä kohti modernimpaa tapaa yhdistää perhe ja ura, ja tämä edellyttää myös työnantajilta toimia. On tärkeää, että kaikki osapuolet haluavat kantaa kortensa kekoon tässä tärkeässä työssä. Ja kyllä ainakin kaikkien jäsenvaltioiden naiset tätä odottavat. Uh, next on the list is Madam. Seuraavana edustaja Wisniewska, VAM-valiokunnan varjoesittelijä. Hän ei ole paikalla. Ei. Ja seuraavana Alden varjoesittelijä Angelika Milinar. Hän ei ole paikalla. Ja sitten edustaja Kuneva GUE-ryhmästä. Hän on varjoesittelijä. Aja Lyonkin paikalla. Ja Kunevan paikalla. Niin, mutta te olette siis aldesta, eli ensiksi Allen edustaja. Kiitos oikein paljon. Kyllä, olen työllisyysvalikunnan varjoesittelijä mutta on sanottava, että olen esittänyt useita tarkistuksia, joita naisten oikeuksien valiokunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet myös. Ensin kiittäisin esittelijöitä, jotka ovat tehneet oikein hyvää työtä tähän mennessä. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Olen samaa mieltä siitä, mitä juuri sanottiin tämän mietinnön otsikosta puheenjohtajakokouksessa se on hyväksytty ja me halusimme todella keskittyä tähän tasapainoon englanniksi work life. Eli tässä puhutaan juuri siitä, mitä täällä sanottiin, eli työelämän ja yksityiselämän tasapainosta. Alle kollegoiden kanssa olen esittänyt useita tarkistuksia sellaisista kysymyksistä, joita pidämme erittäin tärkeinä omassa ryhmässämme. Ensinnäkin pidämme välttämättömänä yhteiskunnassamme kulttuurin muutosta, mitä tulee käsityksiin sukupuolesta. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun pidetään mielessä se, että jäsenvaltioiden lähestymistavat Euroopan unionissa vaihtelevat kovasti. Jotkut ovat edenneet selkeästi paljon pidemmälle, ajatellen sitä, minkälaisia hoivapalveluita näissä maissa on tarjolla. Toisissa jäsenvaltioissa taas tilanne on vähän huonompi. Siis ihmiset, jotka elävät näissä jäsenvaltioissa, ovat heikommassa tilanteessa naiset yleensä, kun hoitopaikkoja ei ole, on matala palkka tai ei oikein kannustimia lähteä täysipäiväiseen työhön. Meidän mielestämme naisille ei pitäisi tarjota vaihtoehtoja jäädä kotiin pidemmäksi aikaa, vaan tukea mahdollisuuksia palata työmarkkinoille samalla kun huolehditaan kunnollisesta lastenhoidosta. Samalla on painotettava sitä, että tässä ei ole kyse ainoastaan valtion tehtävistä. Ei valtion ainoastaan pitäisi tällaisia ratkaisuja löytää parempiin hoivapalveluihin. Työmarkkinaosapuolet on saatava mukaan tähän työhön ja kaikki sidosryhmät. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että luodaan uutta lainsäädäntöä, vaan kovasti tarvittaisiin esimerkkiä hyvistä käytänteistä, jotka vallitsevat muissa jäsenvaltioissa, joita voitaisiin sopeuttaa maakohtaisiin tilanteisiin. Ymmärrämme toki, että perinteet ovat tärkeitä. Ja naisten asema myös. Ei pitäisi kuitenkaan sallia tilanteita, joissa naisiin kohdistuisi syrjintää. Päinvastoin meidän pitäisi todella toimia sen puolesta, että lisätään tietoisuutta oikeudesta tasavertaiseen kohteluun nostettaisiin esiin se, mitä oikeuksia naisilla on työmarkkinoilla. Kuten muissa mietinnöissä, myös omassani, jossa olen esittelijänä, syrjimättömyysdirektiivi työpaikoilla. Ei ole yllättävää, että jotkut tarkistuksista ovat melko samanlaisia – se on tärkeää, jotta viestimme tämän parlamentin ulkopuolelle olisi johdonmukainen. Tässä mielessä olemme sitä mieltä, että luotettavan, vertailevan, kattavan, sukupuolen perustuvan, jatkuvasti päivitettävän tiedon rooli on tärkeä. Työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien on pyrittävä siihen, että riittävää tietoa saadaan. Lisäksi valitusmekanismien pitäisi olla kaikkien saatavilla, jos tulee sellainen tunne, että on valituksen aiheita. Pitäisimme hyvänä komission työohjelmaa vuodelta 2016. Erityisesti siksi, että työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen kiinnitetään enemmän huomiota sitä kautta, että osallistetaan naisia enemmän työmarkkinoille. Viimeisenä kuitenkin tärkeänä seikkana sanoisin, että on tärkeää huolehtia digitaalistumisen etuja, koska näin voidaan lisätä tuottavuutta ja huolehtia joustavista älykkäistä työjärjestelyistä. Varmasti ideologisista syistä jotkut eri poliittisten ryhmien tarkistukset eivät ehkä noudattele samaa linjaa kuin nämä, mutta olen vakuuttunut siitä, että neuvotteluiden ja varjoesittelijöiden kokousten kautta löydämme ratkaisun. Sellaisen ratkaisun, joka todella tukee niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat kunnollisen tasapainon työelämän ja yksityiselämän välille. Kiitos. Thank you, and now the floor to... Kiitos ja seuraavana edustaja Kuneva. Olkaa hyvä. Agapiteski ja agapitis Hyvät kollegat. Neljä kuusi neljä. Siinä oli tarkistusten lukumäärä. Niitä tulisi kuitenkin olla ainakin 751, eli yksi kultakin MEPiltä. Tässä on kyse <clears throat> työn ja yksityiselämän yhdistämisestä. Tämä koskee kaikkia meitä, riippumatta siitä, mihin ryhmään tai valiokuntaan me kuulumme. me voimme huomata, että eroavaisuuksia on paljon, ei ainoastaan jäsenvaltioiden sisällä, jäsenvaltioiden, joissa sovelletaan eri politiikkoja, vaan myös sosiaalilainsäädännön suhteen. Se ei tähän päivään mennessä ole onnistunut sääntelemään ja yhdenmukaistamaan sellaisia kysymyksiä kuin vaikka vanhempainloma tai tasa-arvo. Meillä on näitä tarkistuksia, joita esittelijät ovat ottaneet vastaan. Esittelijät ovat tehneet erinomaista työtä. Ja minä toivon, että me voimme edetä tässä asiassa ja varmistaa sen, että pystymme sääntelemään sellaisia asioita kuin äitiysloma tai vanhempainloma, jotka ovat tärkeitä monellakin tapaa. Minä uskon siihen, että meidän kaikkien täytyy tehdä kovasti työtä yhdessä. Niin, että saamme aikaan hyviä kompromisseja. Haluaisin muistuttaa teitä kolmesta luvusta, 8, 8 ja 8. Herättääkö tämä teille mielikuvia? 8, 8, 8, 8 tuntia työtä, 8 tuntia vapaa-aikaa, 8 tuntia unta. Tämä oli slogan työntekijöiden ähm, teemapäivinä. Siinä haluttiin muistuttaa ihmisiä elämän perussäännöistä. Esittelijät äh, ovat osoittaneet, osoittaneet, millainen vaikutus työntekemisellä on perheisiin ja perheiden olemassaoloon. Työntekijät saattavat tehdä hyvää työtä yrityksessä, mutta ei riitä, että työntekijöitä koulutaan. Työntekijöiden täytyy samanaikaisesti olla joustavia, heidän täytyy tehdä töitä erilaisissa oloissa. Monissa tarkistuksissa on pyydetty, että kokonaisia kohtia poistettaisiin tekstistä ja lisättäisiin tilalle uusia kohtia. Mielestäni meidän kaikkien täytyy muistuttaa itsellemme, mikä tämän työn tarkoitus on. Tarkoitus on se, että työ- ja perheelämä voidaan yhdistää tasapuolisella tavalla. On tärkeää kunnioittaa työaikoja, mutta monissa yrityksissä tämä on pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Siitä kuitenkin koituu suuria kustannuksia, koska ihmiset joutuvat taistelemaan järksen henkiin. On selvää, että etätyö ja tietokoneen käyttäminen kotona – on vain hämärtänyt tätä rajaa. Mutta mitä me voimme tehdä muuttaaksemme käytäntöjä? Miten voimme muuttaa lainsäädäntöä niin, että sen sijaan, että nämä käytänteet vapauttaisivat, antaisivat työntekijöille lisää vapautta, vain sitovat työntekijöiden kädet. Erityisesti tämä koskee monikansallisten yritysten työntekijöitä. Me emme halua äh, enää uutta oma-aloite mietintöä tästä asiasta. Me haluamme tukea nyt toistaiseksi tehtyä työtä, mutta haluamme myös yhdessä kahden valiokunnan kesken saada aikaan ähm, tai määrittää sen tien, jota haluamme, että Euroopassa noudatet, kuljetaan. Se ei voi olla tiukkuuspolitiikan tie, jossa äitiys- ja vanhemmuuslomaa leikataan. Tämä tie johtaisi umpikujaan. Minä uskon, että jos me yhdessä laadimme kompromissitarkistuksia, niin silloin me toivottavasti pystymme osoittamaan tietä kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Kiitos edustaja Kuneva. Ja viimeisenä varjoesittelijänä eri valiokunnista puhuu edustaja Pimenta Lopez. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme tämän mietinnön analysoineet seuraavalla tavalla – Ensin alkukommentti. Perhe ja työelämän yhdistämisestä ei voida puhua ainoastaan abstraktilla tasolla niin, että ei puhuta reaalitilanteesta, joka on monen ongelman takana. Ja näillä ongelmilla on tietysti konkreettiset aiheuttajansa. Ja ne liittyvät siihen, että vuosikymmenien ajan on harjoitettu tietynlaista politiikkaa, usein Euroopan unionin pakottamana tai Euroopan unionin ohjaamana. Ja tämä on johtanut siihen, mikä on kaikkialla näkyvissä – Eli köyhyys on lisääntynyt. Yli 120 miljoonaa EUn kansalaista elää köyhyydessä tai on vaarassa ajautua köyhyyteen. Ja yhteiskunnalliset eroaisuudet ovat myös lisääntyneet. Miesten ja naisten väliset erot ovat lisääntyneet. Vaikeat eh, epätyyliset työsuhteet ovat lisääntyneet. Palkat ovat huonontuneet ihmisten työolosuhteet ovat huonontuneet ja tämän lisäksi on käyty niin kutsutun hyvinvointivaltion kimppuun ja monessa maassa sosiaalisiin etuuksiin on puututtu. Tämä on vienyt ihmisiltä sosiaaliturvaa ja erilaisia välineitä, joilla on pyritty vastaamaan työntekijöiden perustarpeisiin. Nämä ovat ne ongelmat, jotka on mainittava, ja nämä ovat ne syyt, joihin on puututtava. Ja kuten täällä jo sanottiin, me lähdemme liikkeelle tästä perusajatuksesta, joka on jo sata vuotta tunnettu vuonna 1919 perustettiin kansallinen työjärjestö ja on tärkeää voida varata aikaa työlle ja palautumiselle ja vapaa-ajalle kahdeksan tuntia kullekin. Ja kun nyt sata vuotta on kulunut, niin tästä ei kuitenkaan, tämä ei kuitenkaan käytännössä ole toteutunut, vaan päinvastoin yhä enemmän viedään maata tämän ajatuksen alta, että pystyttäisiin näin sovittamaan yhteen elämän eri osa-alueet. Täällä voidaan siis puhua nyt äitiyspolitiikasta, siitä, että muutettaisiin jäsenvaltioiden politiikkaa, mutta mitään ei voida ratkaista, jos ei mennä näihin ilmiöiden takana oleviin syihin. Me olemme esittäneet aika paljon tarkistuksia. Tarkoituksena on tuoda esille nämä syyt. Ja vielä tärkeämpänä teemme ehdotuksia, joilla voidaan parantaa työntekijöiden olosuhteita, jos ajatellaan heidän turvallisuuttaan. Heidän on voitava myös harrastaa vapaa-ajalla, voitava urheilla. Ja on tärkeää myös saada palkat ajan tasolle ja on tuettava työmarkkinaneuvotteluita, on saatava mukaan sellaisia mekanismeja, joilla voidaan varmistaa työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen. On torjuttava epätyypillisiä työsuhteita ja huonoja palkkoja, on mahdoton saattaa yhteen perheelämää ja työelämää niille isille ja äideille, jotka tekevät vuorotyötä tai ovat töissä viikonloppuisin tai jolla on kaksi työpaikkaa, jotta he selviäisivät perheinen. Ja tietysti nämä asiat on ratkaistava ja toisaalta sitten on työajan sääntely. Tämä on todella tärkeä asia, eikä riitä, että on kahdeksan tunnin työpäivät, vaan on pyrittävä lyhentämään työaikoja. Ja vielä eräs kommentti. Täällä pidettiin Ekonin, Ekon ja työllisyysvaliokunnan yhteiskokous ja erässä puheenvuorossa pyydettiin että Portugalissa työpäivä lyhentäisiin tai työviikkoa 35 tuntiin. Näin on valitettavasti ainoastaan julkishallinnossa ja tämä on oikeus, joka vietiin pois säästöpolitiikan myötä. Ja se ei myöskään vaikuta kielteisesti kilpailukykyyn, vaikka näin on sanottu. Ja mitä tulee sitten sosiaaliturvaan ja äh, äitiys- ja vanhempainlomiin, pitää maksaa 100 prosenttia palkasta ja on pidennettävä näitä lomia. Tämä kulu jäsenvaltioille. On kuitenkin palattava tähän komission ehdotukseen vanhempainlomadirektiivistä ja tämän lisäksi tarvitaan kunnon julkiset palvelut, perhe palvelut on taattava ja myös pääsy koulutukseen. Eh, Kiitos. Nyt ette saa pitää yli minuutin puheenvuoroa kukin. Meillä on vielä neljä puhujaa listallamme ja sen jälkeen me jatkamme toisella kokouksella. Edustaja Koslowska Dajtewicz, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kuulijat. Ensinnäkin haluaisin onnitella mietinnön esittelijää tai kirjoittajaa, koska tämä on erittäin tärkeä aihe. Eikä ole kahta kysymystäkään siitä, että edelleenkin yksityis- ja työelämän välillä on ristiriita. Ja siksi on erinomaista, että käsittelemme nyt tätä asiaa. Tämä asia menee oikeastaan pidemmällekin kuin vanhempain lomakysymys. Haluaisin puhua pari sanaa työajasta ja joustavuudesta. Näinä aikoina väestö ikääntyy ja joustavuutta tarvitaan paitsi lasten hoitamiseen, myös vanhusten hoitamiseen. Ja meidän täytyy pohtia, kuinka voimme varmistaa sen, että että vanhuksetkin pysyvät itsenäisinä ja riippumattomina. Meillä on uutta teknologiaa, digitaaliteknologioita, joiden avulla on äh, mahdollista äh, hankkia lääkkeitä netissä, käydä, hoitaa pankkiasioita netissä, tehdä ostoksia netissä ja niin edespäin. No, näitä asioita ei ole mietinnössä, se on toinen asia, mutta meidän tämä kuitenkin osoittaa, kuinka tärkeää on opettaa van, vanhemmillekin ihmisille, kuinka tietokonetta käytetään ja kuinka näitä teknologioita voidaan käyttää niin, ettei heidän elämänsä tarvitse puuttua jatkuvasti. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Jaslö Vieka, varapuheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiitellä molempien valiokuntien esittelijöitä tästä hyvästä mietinnöstä. Olen hyvin iloinen siitä, että joustavat työllisyysmuodot on otettu tässä esiin. Usein kuulen, että tällaista joustavaa työpaikkaa lähdetään kritisoimaan, mutta ongelmana on se, että tällaisissa työsuhteissa ei synny, synny minkäänlaista turvaa. Meidän pitäisi kyllä sinänsä tukea joustavia työoloja, koska ne ovat hyvin tärkeitä yhteiskunnissamme. Meidän tulisi siis edistää tätä joustavuutta. Meidän tulisi huolehtia siitä, että ymmärretään, että jouston lisäksi tarvitaan tiettyä turvaa. Meidän on ajateltava uudenlaisia työsuhteita. Ne tulevat varmasti vyörymään Euroopan unionin työmarkkinoille. Meidän on keskusteltava Euroopan parlamentissa näistä uudenlaisista työsuhteista ja löytää sellaisia malleja, jotka sopivat ja ovat eduksi jopa yhteiskunnalle. Me emme pysty muuten vastustamaan tätä trendiä, kun Eurooppaan varmasti tällaiset työsuhteeseen myös tulevat, kun emme ole yksinäinen saarivaltio. Kiitos. Edustaja Sodrova, olkaa hyvä. Kuiväisenä pani Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että esititte tämän mietinnön. Me emme tee ehdotuksia muutoksiksi, emme ole ehdottaneet otsikon muuttamista. Me vanhemmat kaikki tiedämme, että meidän yksityiselämämme itse esiässä on se aika, mitä käytetään perheen hoivaamiseen. Eli onko kyseessä nyt yhteensovittaminen yksityiselämän vai perheelämän kanssa, sehän on yksi ja sama asia, näin yleisesti ajatellaan. Tämä on yhteinen mietintö molemmilta valiokunnilta ja siksi puhutaan työmarkkinoista ja naisten oikeuksista. Ja siitä, että ne pitää sovittaa yhteen. Ja sukupuolten välinen tasa-arvo-ohjelma, siihen lisältyy tiettyjä toimia mukaan lukien vanhempan lomat ja joustavat työajat. On ymmärrettävä, että lapsista huolehtiminen, sille on annettava kunnon mahdollisuudet. Vanhemmille on annettava kunnon mahdollisuudet hoitaa lapsiaan. Se on työtä niin kuin mikä muu tahansa työ ihan sama kuin jos olisi jossain työpaikalla töissä. Mutta valitettavasti tätä ei kuitenkaan tunnusteta. Kotityö ja lasten hoita ei saa olla erilaisessa asemassa kuin jos on työpaikkakodin ulkopuolella. Tietysti kohtaan neljä on kiinnittävä huomiota, eli tähän siirtymään vanhempain loman ja kodin ulkopuolisen työn välillä. Meidän pitäisi mennä tähän suuntaan ja toivottavasti jäsenvaltiot nyt noudattavat tätä lähestymistapaa paljon enemmän kuin ennen. Euroopan komission pitäisi todellakin puhua tämän puolesta ja toivottavasti nyt päätetään käytännön toimista ja että tällä mietillä edesautetaan tätä. Kiitos ja lopuksi viimeisenä saa puheenvuoron edustaja Heet. Kiitos paljon olen naisten oikeuksien valiokunnassa tehnyt tarkistuksia tähän mietintöön. Näin, miten EUn tasolta voidaan vaikuttaa tasa-arvotyöhön koko Euroopassa. Meillä todella on valtava vastuu EUn parlamentin jäsenenä, jotta voimme edistää tasa-arvoa. Kuitenkin meillä on hyvin vaihtelevia näkemyksiä siihen, miten naiset saavat tasa-arvoisen aseman, ansaitsevat työtä, rahatyömarkkinoille ja ansaitsevat eläkkeensä. Ryhmän olemme sitä mieltä, että työ- ja yksityiselämän tasapaino on tärkeää. Tämä tasapaino ei saa syntyä sitä kautta, että syntyy työpaikkoja, jotka ovat epävarmoja, vaan kunnollinen tasa-arvo. Kun vanhempain vapaista puhutaan, kuten aikaisemman puhujan puheenvuorosta kävi ilmi, meillä on vähän erilainen käsitys siitä, että maksetaan siitä, että saa mahdollisuuden olla kotona lasten kanssa ja saa siitä jotain rahaa. Ei tarkoitus ole, että on kotona ja hoitaa lapsia, kunnes lapset ovat 15-vuotiaita, vaan kyse on siitä, että hoidetaan tietyn aikaa ja sitten saadaan samasta työstä sama palkka ja turvallisen työpaikan. Meillä on suuri vastuu näistä asioista. Myös Euroopan parlamentissa olemme tehneet tarkistuksia tilastotietokysymyksiin. Tilastojen kerääminen on hyvin tärkeää. Samalla pitää olla tällaisia turvattuja työpaikkoja vakaita. Kiitos. Mm, muchas gracias, señora Head. Kiitos, edustaja Head. Kaikkien näiden puheenvuorojen jälkeen on selvää, että tämä on tärkeä asia, joka on kovasti herättänyt kiinnostusta molemmissa valiokunnissa. Tähän on tullut paljon tarkistuksia ja toivotan hyvää työtä esittelijöille ja varjoesittelijöille, jotta voidaan saada aikaiseksi sellaiset kompromissit, kompromissit josta käyvät ilmi päälinjat eri valiokunnista ja ensi kerralla tapaamme ja äänestämme sitten mietinnöstä. Eikö näin? Kello, siis 12. päivä. Ja lopuksi rinnakkais puheenjohtaja Ulskuk puheenvuoro. Thank you and, uh... Kiitoksia. Room, uh, with the employment committee meeting. Niin, kiitoksia. Nyt menemme uh, käsittelemään uh, uusia asioita. Kiitän vielä tästä valiokuntien tekemästä yhteistyöstä. Me teemme yhdessä työtä FEM- ja työllisyysvaliokuntien kesken, koska meillä on yhteisiä tavoitteita. Nyt menemme eteenpäin. Etenemme ohjelman mukaan. Menemme esityslistan kohtaan 15. Kyse on artiklan 35 mukaiset vaatimukset YK yleissopimuksessa, joka koskee vammaisten oikeuksia EU-ssa. Antaisin puheenvuoron Martha Stickingsille. hän on perusoikeusviraston edustaja. Olkaa hyvä, teidät on nyt kutsuttu tänne eteen istumaan. Voitteko ystävällisesti, lyhyesti johdatella meidät tähän asiaan? Tervetuloa. Käymme sitten keskustelua tämän lyhyen johdantonne jälkeen. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron.